Okay, very well. Thank you for being here. Welcome everybody and we, go, we will... Hyvää huomenta kaikille. Kiitoksia, että olette paikalla. Aloitamme esityslistan kohdasta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Hyvät ystävät. To start. Meidän pitäisi nyt todellakin aloittaa, ellei mitään huomiota ole. Esityslista luonnos katsotaan hyväksytyksi. Näin vaikuttaa olevan. Kiitoksia puheenjohtajan ilmoitusasiat. Kohta kaksi esityslistalla ensinnäkin webstreaming. Haluaisin muistuttaa kaikkia jäseniä siitä, että tämä kokous lähetetään suorana internetissä webstreamina Ja myöskin Asiakirjat ovat saatavilla kaikille henkilökunnan sihteeristön jäsenille sekä tietenkin jäsenille. Ja ellei mitään huutamattavaa edellisen kokouksen pöytäkirjaan tule, se katsotaan hyväksytyksi. Me siirrymme nyt äänestämään energiaunioni mietinnöstä. Golden Mees ja Michelle Rivasi ovat esittelijänä tässä asiassa. Ja nyt minulla on ilo ITRE- ja ENVI-valiokunnat toivottaa tervetulleeksi. Mehän teemme tässä erittäin tärkeässä energiaunioni asiassa yhteistyötä ja haluaisin myöskin kiittää kaikkia siitä, että meillä on ollut niin hyvää yhteistyötä. Erityisesti äm, haluaisin kiittää edustaja Busekia, Claude Turmasia ja edustaja Rivasia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Olaf Hankelille, joka puheenjohtajana myöskin tekee muutaman huomion. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos, hyvää huomenta. Haluaisin, haluaisin aluksi todeta, että herra Pusek on sairaana ja varmasti kaikkien puolesta, jotka ovat täällä läsnä, voinen välittää hänelle meitä kaikilta tervehdyksen toiveen siitä, että hän paranisi mahdollisimman pikaisesti. No niin, kun, niin kuin tiedätte, tämä on hyvin tärkeä kysymys, jolla on yhteyksiä mietintöjä, jotka koskevat uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuusdirektiivejä, joista äänestettiin teollisuusvaliokunnassa 28. marraskuuta. Kaiken kaikkiaan on tehty 1700 tarkas, tarkistusta komission ehdotukseen, ja uskoakseni on tarpeetonta todeta, että tämä on suuri haaste – selvitä näin mutkikkaasta esityksestä, jolla on, jossa on yhteyksiä niin moniin muihin asioihin yhteis, kahden valiokunnan yhteisellä työllä. Haluan kiittää sekä esittelijöitä, ympäristövaliokunnan puheenjohtajaa että kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet työtä tämän asian parissa erinomaisesta yhteistyöstä, jota meillä on ollut koko prosessin ajan. Tässä kaikki. Thank you. And... Kiitoksia. Me hyppäämme nyt suoraan äänestyksiin jälleen kerran. Haluaisin pyytää kaikkia jäseniä, jotka eivät ole vielä paikoillaan istumaan aloilleen. 30 sekuntia saatte nyt aikaa. In the meantime, push your cards in. ja ottakaapa äänestyskorttikin ensin. I hope we are all prepared and complete because... Toivottavasti kaikki ovat nyt valmiita, sillä tämä tulee olemaan melkoinen äänestys. Mercy, we have to start. Amendment 200, those who are for... Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten ensimmäinen äänestys. Testi, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme eteenpäin sivulle neljä. Tarkistus 484 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme. Tämä on melkoinen taistelu, joten tarkistamme vielä koneellisesti äänestys alkaa. Vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 501 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistamme, kuten haluatte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Haluaisitte tarkistaa, onko tämä todella hyväksytty? Kiitokset siitä. Tarkistus 49 puu identtinen 502 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 509 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 510 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme tämänkin vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 512 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten monimutkaisia kompromissitarkistuksia. Kompromissi 3a. Äänestämme tästä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 3b. Jälleen kerran koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Seuraava 516 puolesta. 516 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme tämänkin vielä. Äänestys päättyy. Olette oikeassa, tämä oli hylätty. Hyvin täpärä äänestys. Identtiset tarkistukset 55 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa tämän? Tarkistamme tämänkin. Äänestys päättyy. Ja tämä on hylätty tällä kertaa. Minä olen oikeassa. 518 puolesta vastaan tyhjää. Te pyystötarkistusta joten tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. yhdeksäntoista puolesta vastaan. Hyväksytty. yhdeksäntoista siis vielä kerran puolesta. yhdeksäntoista Nostakaa kätenne selkeästi vastaan hyväksytty. Tarkistamme tämänkin. Tarkistamme kaiken. Kyllä se sopii. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 520 puolesta. Nostakaa kätenne. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kyllä, minulle sopii tarkistaa nämä myös. Äänestys päättyy. Ja samalla enemmistöllä hyväksytty. Okei, hyvä. Seuraavaksi meillä on kompromissi, tarkistus, 2a. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. 2a. Okei, okay, ei, 2a. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Siirrymme nyt sivulle 12 kompromissi numero 11. Puolesta. Kompromissi 11 siis. Nostakaa kätenne selkeästi. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mutta varmaankin haluatte tämän tarkistaa vielä, joten tarkistakaamme. Äänestys päättyi, olin oikeassa, tämä oli hyväksytty. Nyt sivu 16, kompromissi numero 4. Puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Compromise 5A will make it up. Kompromissi 5 äänestämme koneellisesti. I have to... Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty, joten me voimme nyt hypätä suoraan sivulle 24. Tarkistus 6, 43. Siis 643 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Page uh, sorry, 25 amendment uh, compromise. Sivu 20 kompromissitarkistus 6. Uh, äänestämme sähköisesti. I close the vote and it is adopted Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme nyt kompromissin seitsemän sivulla 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9, 34 sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 751, 751 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää, hylätty. Oikein hyvä, tarkistamme tämänkin vielä. I close the vote. Yes, and it was rejected. Äänestys päättyy, hylätty. 752 puolesta tyh- vastaan. Tämä oli hylätty. 753 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hylätty. 754 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksyttö. 755 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 756 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 757 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 758 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 agri 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 759 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 760 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 761 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 762 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 764 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 765 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 766 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 plus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämänkin vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme sivulla 39, 787 tarkistus, 787 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 789 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

794 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 792 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 793 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 794 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 795 puolesta Anteeksi, tämä olikin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Ai, tämä raukesikin. Viisi yksi kolme ja 796 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 803 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 805 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty, mutta tarkistamme tämän vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvät kollegat, tiedän, että te olette väsyneitä nyt ennen joulua, mutta olkaa hyvät ja nostakaa kättänne kuitenkin selkeästi. Melko vaikea nyt nähdä 811 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme tarkistaa tämänkin. Äänestys päättyy hylätty. 92 puolesta. Nostakaa kätenne vastaan. Tyhjää. Hylätty. 812 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 813 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 814 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 815 puolesta, tämä raukesikin puheenjohtaja sanoo, 816 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 817 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy hylätty. 818 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 819 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Tämä oli hylätty. Agri 28. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 820 raukeaa, 821 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt meillä on loikka 832 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty, mutta tarkistamme tämä vielä. Close the votes. Yes. Adopted, then... Uh, hyväksytty. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suuri loikka sivulle 50, kompromissi 13, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi sivu kompromissi 14 puolesta. Nostakaa kädet Kiitoksia. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mutta katson, pyytääkö joku tarkistusta. Tarkistamme. Ka- 885 puolesta vastaan tyhjää. Pakko tarkistaa tämä, sillä en näe nyt käsienne toiselta puolelta. Tarkistamme tämän. Kiitoksia. Check 885. 885. Kunnallinen tarkistus. Äänestys päättyy. No niin, tämä oli syy, miksi halusin tämän tarkistaa. Eli tämä on nyt ikävä kyllä hylätty. Seuraavaksi kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kiitos. No, en usko, että tätä tarvitsee tarkistaa. Tämä nyt oli aika selkeä. Kompromissi 16. Puolesta vastaan tyhjää mutta tämän me tarkistamme koneellisesti. And vote is closed. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. 927, 928 yhdessä, puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 929, puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai, haluatte tarkistaa? Selvä, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 935 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 ja 931 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hyväksytty. 931 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. aita haluta tarkistaa. Hylätty. 934 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten seuraava raukeaa siirrymme 936 ja 937 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 943 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Close. and it is adopted. Hyväksytty. Sata kaksikymmentä ja yhdessä puolesta. Kädet ylös puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan.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 Tarkistus 974 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 975 ja 976 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 977 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 978 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 980 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan, tyhjää. Haluatteko tarkistaa? Ei, kyllä tämä oli hyväksytty, mutta tarkistetaan. Close. Yes. Hyväksytty. Kompromissi 18a ja 18b äänestämme näistä koneellisesti. Ensin 18a koneellisesti. Sivu 62, 18a. Oletko kaikki mukana? 18a. Koneellinen äänestys. 18a. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme sivulle 68. Oletteko se jo siellä? 1038. Sivu 68. Puol. Voin odotella tässä vielä. 1038. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. have Everybody voted? Hurry up. <clears throat> and vote is now closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 1043. 1043 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1044 puolesta Ei, emme me nyt lähde tarkistamaan, se oli ihan selvä. 1044 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20, sivulla 71 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, mutta haluatte vielä tarkistaa sen varmuuden vuoksi, eli koneellisesti. And vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sivulla 75 ja äänestämme kompromissista 23 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Uh, for everybody voted, yeah. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. So we vote. So we have to go through some of those amendments. 11. Joten meidän pitää äänestää nämä. 1106 puolesta, siis sivu 75, sivu 75. Äänestämme tarkistuksesta 1106 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksi. Ai, haluatte tarkistaa? Selvä. Tarkistetaan. What closed? Äänestys päättyy. Hylätty. 1107 puolesta. Vastaan. Tyhjään. Sama enemmistö hyväks- äh, hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitokset äh, hienosta yhteistyöstä tämän ensimmäisen puoliskon aikana ja nyt annan sitten Itren puheenjohtajalle puheenjohtajan Nuijan. Selvä. Kompromissi 26. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta, vastaan, tyhjää, Selkeästi hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta. Puheenjohtaja korjaa 29 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää. Nähtävästi hyväksytty, mutta tarkistamme sen. The vote is closed. Accepted. Accepted. Oh, hyväksytty. 1207 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1208 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. 128, the electronic vote is open. 128, koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Rejected. Rejected. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 39. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1210 puolesta vastaan tyhjään. Hyväksytty. Yksi, kaksi, yksi, yksi puolesta vastaan. Tyhjään. Hylätty. Vai haluta tarkistaa? Ei. Yksi, kaksi, yksi, yksi. Ää, tarkistetaan äänestys alkaa. I close. What's wrong? I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Öö, 164 ja 1212 12 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Meidän on tarkistettava nämä. Äänestys alkaa. I close the vote. Rejected. Rejected. Hylätty. Sitten tarkistus 12, 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Meidän on tarkistettava tämä. Sorry, I was just corrected. We have to go to... Minua korjattiin. Meidän täytyy äänestää ensin 1213 puolesta. 1213 puolesta vastaan. Tyhjää meidän on tarkistettava. 1213 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 1214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1223 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. The electronic vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 1221 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. The vote is open. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1222 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1224 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Agri 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 41. The vote is open, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava sivu. Ja 1249 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten yhdessä 167, 1256 ja 1257 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 168 ja 1261. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 1265 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 1266 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 169 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Selvä, tarkistetaan. 169 äänestys alkaa. Hyväksytty. 1271, 1272 ja 3 ja 74 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1275 puolesta vastaan, tyhjää, selkeästi hylätty. Sitten kompromissi 30 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Kompromissi 31a. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kom- eh, tarkistus 1406 monta sivua eteenpäin. Tarkistus 1406. Puolesta, vastaan, tyhjään. Täytyy tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1437, 1437. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 1438 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 1439 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 1440 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 1441 puolesta, vastaan, hylätty. Tyhjää, Vielä kerran. 1441 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äh, hyväksytty, sanoo puheenjohtaja. Tarkistetaan koneellisesti. 1441. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 4, 4, 5 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 1, 4, 4, 5 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten yksi, 86, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1443 puolesta vastaan tyhjää hylätty. hyväksyt Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Tarkistetaan. 1443 koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. kuusi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi kahdeksan yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 187 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, hylätty, tarkista.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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 1468 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1482 puolesta, niin ja tarkistus 1484 yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 1483 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 197 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Koneellinen äänestys alkaa. Tarkistus 197. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1485 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatte tarkistaa? Selvä, tarkistetaan. 1485 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 41. Aloitetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Kompromissi 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 42. Koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 43. Puheenjohtaja korjaa tarkistus 1492. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Haluatte tarkistaa? Selvä. 1, 4, 9, 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1494 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 43. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1494 puolesta. 1495 puheenjohtaja korjaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1496 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 48. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten hyppäämme tarkistukseen 1522 kohta kohdalta äänestys. Yksi, viisi, kaksi, kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme. yksi viisi kaksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksi, viisi, kaksi, kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 49. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 50. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 51. Äänestys alkaa. Jalle. Hyväksytty. Kompromissi 52 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1582 sivulla 120 puolesta. Vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. 1582 koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten eteenpäin sivulla 24. 1586. 1586 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Todennäköisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1624 ja 1625 identtiset puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. 1624 ja 1625. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 53 Äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. Kompromissi 53. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1633. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 1634 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä lienee hylätty. Tarkistetaan. 1634 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1636 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1637 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 1638 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 1638. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1639 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1640 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa 1640. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1645 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellinen äänestys 1645. Äänestys päättyy. Hylätty. 1647 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 1647. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää tarkista. Koneellinen äänestys 1649. Äänestys päättyy. Hylätty. 1650 nolla puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1651 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 1652 ja 5-3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 1652 ja 1653 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1654 ja 1655 puolesta vastaan tyhjään tarkista. Äänestys alkaa 1654 ja 1655. Äänestys päättyy. Hylätty. 1657. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1656. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Koneellisesti. 1656. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 9. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Selvä. Tarkistetaan 9. ensimmäinen osa. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 1660 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 1661 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. 1661 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksi. Kompromissi 44. Koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 45. Tarkistamme sen välittömästi koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1678 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1679 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 1680 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1681 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1682 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 46 puu- koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.

vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 3. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1694 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 47 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1699 puolesta vastaan hylätty. Sitten äh, seuraavat puolesta hylätty. Kompromissi 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoosan kappale 218 ja Agri 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 219. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 55 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 227 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 228 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 56 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 240 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 57 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 247 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 58 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 261 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 262 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 262 Koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 265 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 59 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kahdeksan. Puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava sivu. 268 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 269 puolesta. Äh, selvä. 268 koneinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 269 puolesta. Vastaan. No niin, selvisi, miksei näkynyt käsiä äsken, eli hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjään. hylätty 273 puolesta, vastaan tyhjään. hylätty 274 puolesta, vastaan tyhjään. Hylätty. Kompromissi 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 61 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tiukka. Eli 277 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Agri 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 283 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 284. Ai haluatte tarkistaa? Ei. 284 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty selkeästi. Kompromissi 62 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 289 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. 289 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 63 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 66 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 308. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 308. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 68, 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 339 ja Agri 8 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 341 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 341. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Lienee hylätty. Kompromissi 72 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 369 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 74 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 75, sivulla 148. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 389 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämän tarkista. Äänestys alkaa. Tarkistus 26. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 399 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 76 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 392 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 393 ja Agri 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 394. 395 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 396 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kompromissi 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 78 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten Tarkistus 404. 404 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 404. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 82 koneellisesti Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 83 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 84 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 84 koneellisesti. Kompromissi 85 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 87 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 439 puolesta, 439 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 440 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 88 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 89 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 447 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 448 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 448. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 90 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 91 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 456. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 456. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 455 puolesta. 455 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 461 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 93 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 465 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 465. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Meillä on unblock-äänestys 202-207. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt sitten loppuu äänestys nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Thank you. Congratulations. Maybe the rapporteurs want to say two words. Yeah. Well, first of all, big calm down, ladies and gentlemen. Rauhoittukaa nyt. Hyvät naiset ja herrat, ensin haluaisin onnitella esittelijöitä. Haluavatko he vielä puheenvuoron? Eivät halua puheenvuoroa. Kiittäisin äh, ITRE Tästä äänestetään täysistunnossa 2018. Kiitokset eh, yhteistyöstä. Äänest- eh, kokous on